Jurova. Olkaa hyvä komission jäsen. Ladies and gentlemen, honorable members. Arvoisat naiset ja herrat, hyvät jäsenet. Komissio haluaa kiittää teitä mahdollisuudesta saada tänään puhua kansainvälisen romanipäivän äh, aikaan. Mehän juhlimme sitä viime perjantaina. Romaniihin kohdistuva syrjintä on edelleen erittäin laajalle levinnyttä EU-ssa. Ja se on tietty rasismin muoto, joka liittyy selkeästi stigmatisointiin ja negatiiviseen stereotypiointiin. Tämä on myös lisääntymässä. Se, on, se liittyy ääriliikkeiden ja radikalisoinnin lisääntymiseen EU:ssa yleisesti ottaen. Tällainen suuntaus aiheuttaa selkeitä huolenaiheita. On oleellista, että suhtaudumme tähän vakavasti ja teemme parhaamme, jotta nämä ilmiöt voidaan pysäyttää. Euroopan komissio on ottanut käyttöön vakaan poliittisen ympäristön ja juridisia välineitä. Jos näitä täytäntöpannaan oikein, niin avulla pitäisi saada myös tuolla kentällä tuloksia. Euroopan komissio on myöskin lisännyt ponnistuksia sen suhteen, että voidaan paremmin täytäntöönpana syrjimisen vastaista lainsäädäntöä. Lisäksi olemme kehottaneet jäsenvaltioita osoittamaan suurempaa poliittista tahtoa ja pitkän aikavälin visioita syrjinnän torjumiseksi ja viemään eteenpäin romanien sisällyttämistä yhteiskuntaan. Koulutusalalla poliittisessa elämässä ja työelämässä on erityisesti tämä yhteiskuntaan sisällyttäminen tärkeää, jotta saadaan aikaiseksi terve yhteiskunta. Tänä vuonna komissio on käynnistynyt kohdennetun kampanjan, jonka avulla on tarkoitus pureutua erityisesti ennakkoluuloihin ja stereotypioihin, jotka kohdistuvat romaneihin. Se on romaneja varten, romaneen kanssa nimellä oleva kampanja. Siinä on mukana media, ja läheistä yhteistyötä, te, läheistä yhteistyötä tehdään kuntien kanssa useissa jäsenvaltioissa. Romanien vastaisen syrjinnän torjunta, mukaan lukien vihapuheet, jotka kohdistuvat romaniyhteisöön, sisältyvät komission vuosikertomuksen, jossa kerrotaan siitä edistyksestä, jota on saatu aikaiseksi romanien integroinnin lisäämiseksi, kuten myöskin otetaan huomioon ne edistysaskeleet, joita on saatu aikaiseksi ensimmäisissä lainsäädännön kappaleissa, jossa viitataan nimenomaisesti romaneihin. Euroopan komissio on voimakkaasti tukenut ja kannattanut Euroopan parlamentin aloitetta nimittää toinen kahdeksatta Euroopan romanien holokaustin muistopäiväksi. Olemme myös rohkaiset jäsenvaltiota tekemään samoin. Meidän tehtävänämme on muistaa kaikkia niitä, jotka ovat joutuneet kärsimään natsiaikoina, mukaan lukien romanit. Romanien kärsimykset keskitysleireillä kertoo kamalaa lukua eurooppalaisten historiasta ja komissio tukee Euroopan parlamenttia sen toimissa, kun se pyrkii täytäntöönpanemaan ja saamaan päätöslausemansa neuvoston keskusteltavaksi. Kiitoksia komission jäsen. Ennen kuin kollegat saavat puheenvuoron, tässä keskustelussa. Haluaisin vielä tehdä seuraavan selvennyksen. Tässä keskustelussa ei ole mitään menettelyä ilman puhujalista eikä myöskään sinisiä kortteja hyväksytä. Ja seuraavaksi Holveni saa puheenvuoron. Neljä minuuttia, olkaa hyvä mr president dear colleagues arvoisa puhemies hyvät kollegat minulla on ilo ja kunnia käyttää avauspuheenvuoro kansainvälisenä romanipäivänä euroopan kansanpuolueen nimissä koko tällä asialla on sekä taloudellisia, kulttuurisia että yhteiskunnallisia vaikutuksia yhtä aikaa. 2011, äh, kun Unkarin puheenjohtajakaudella hanke nimeltä Roman strategia äh, niminen projekti käynnistettiin. Ja sillä se pyrittiin äh, kiinnittämään huomiota eurooppalaisiin romaniyhteisöihin, koska heillähän ei juurikaan ollut mitään todellisia resursseja Euroopan yhteisössä pärjätä he joutuvat kohtaamaan erityisiä vaikeuksia, jos haluavat murtautua irti ja läpi kulttuuristen ja perinteiden ennakkoluulojen. Vaikka saisivat, onnistuisivatkin, saisivatkin nämä seikat reilaan, he joutuvat silti kokemaan yhteiskunnan syrjivää käyttäytymistä. Voimme todeta, että romaniväestö kaipaa erityistä apua ja tukea näissä, tässä hankkeissaan ja pyrkimyksissään, että, että pääsisivät sitten ö, irti tästä vuosisatojen saumasta. Yhteiskunnan pitäisi olla suhtautua kunnioittavammin ö, kaikkiin asukkaisiinsa Euroopan unionin tärkein tehtävä on luoda ö, ö, ö, lainsäädännölliset ja toiminnalliset puitteet kaikille näille toimenpiteille. Sen vuoksi strategia onkin vedonnut jäsenmaihin, että kaikenlainen syrjintä ja diskriminointi kirjet, pois rasismista nyt puhumattakaan. Nämä hankkeet sitten toteutuvat ainoastaan vain, jos yhdessä näitä päätöksiä teemme ja toimeenpanemme paitsi romaneja, myöskin heitä tietenkin tarvitaan näiden hankkeiden toteuttamisessa. On erittäin olennaista, että, että romanikulttuuri ja historia tulisi sitten integroida koko koulutukseen kiinteästi niin, ettei sitten seuraavat sukupolvet enää sitten varttuisi valheellisten tietojen harhaan johtamina, mitä romaaneihin tulee. Haluaisimme äh, painottaa sitä, että, että, että jo varhaislapsuudesta alkaen äh, romanilapset saisivat äh, tasavertaiset lähtökohdat yhteiskunnassa vaikka tulokset tuolla, näistä työstä näkyvätkin sitä vasta paljon myöhemmin. Sen vuoksi esikoulu ja koulu, erityisohjelmat on käynnistetty eri, eri jäsenmaissa ja tällä tavalla on pyritty sitten mahdollistamaan useammalle romanilapselle lapselle pääsemään oikealle raiteelle jo heti pienestä pitäen. Kun olemme avanneet oveja kouluissa yhä enemmän, pitää myöskin ne e, kirkkojen ovet pitää avata niin, että solidaarisuuden henki yltää romaniyhteisöihin asti antakaamme sitten romani nuorille ma- ma- mahdollisuus sitten äh, valjastaa oma älykkyytensä ja saavuttaa äh, edistystä yhteisössä. Äh, tämä Roma, Roma yliopistoverkosto on hyvänä esimerkkinä siitä, mitä, siitä miten on romani nuoria edesautettu korkeakoulutuksen tielle ja siinä menestymään ja saamaan loppututkintoja. Tällä tiellä jatket, jatkettakoon. Roga kumpe post. Kiitoksia. Ja seuraavaksi suora ja post viisi minuuttia, olkaa hyvä. Eh, Kiitoksia, hyvä puhemies. Viime vuonna tähän aikaan keskustelimme myös päätöslauselmasta, joka koski tätä samaa kysymystä siitä, että EU tulisi tunnistaa romanien vaino toisen maailmansodan aikana. Tuo pääsonlautelmassa parlamentti on selkeästi osoittanut tietä sen suhteen, millä tavalla meidän täytyy toimia niin, että romanit saavat samat oikeudet EU-ssa. Eli, eli heitä tulee kohdella ihmisinä, toisin sanoen. Romanitilanne on häpeä Euroopalle neuvoston keskustelusta kaikki ovat sata mieltä, että meidän tulee taistella tällaista syrjintää vasten kaiken mahdollisen keinoin. Nyt täytyy keskustella siitä, millä tavalla se tulee tehdä. Ei ole riittävää se, että meillä on pelkästään sosiaalisia toimenpiteitä, vaan meidän täytyy nimenomaan taistella tiettyä rasismin muotoa vastaan. Eli tätä mainstream-yhteiskuntaa vastaan. Meillä on kaksi kysymystä tässä otettu esitetty tässä yhteydessä. Kysytään komissiota sitä, millä tav- mitä pitää tehdä, jotta jäsenvaltiot ryhtyvät konkreettisiin ja tehokkaisiin toimenpiteisiin, jotta voidaan tätä nimenomaista rasismin muotoa ähm, romanivihaa vastaan toimia. Meidän täytyy asettaa myös selkeitä konkreettisia tavoitteita, joita komissio sitten voi arvioida. Muussa tapauksessa yhtikäs mitään ei tule tapahtumaan. Komission täytyy myöskin nimetä rasismitorjunnan korkea edustaja, joka pyrkii siihen, että kaikki tällainen rasismi kitketään jäsenvaltioissa, varsinkin kun nyt nähdään, millä tavalla rasistit ja rasismi myös näkyy täällä meidän parlamentissamme. Lopuksi konkreettinen kysymys neuvostolle. Missä vaiheessa aiotte hyväksyä toinen kahdeksatta pidettävän muistopäivän viettämisen? me olemme tehneet oman velvollisuuden ja teidän täytyy tehdä omanne. Kansainvälinen romanipäivä. Sen lisäksi meillä pitäisi olla kokonainen romaniviikko, jossa useat poliittiset ryhmät osallistuvat toimintaan. Meillä oli tuon viikon aikana myöskin puoluejohtajien keskusteluja, näyttelyitä, seminaareja. Ja saimme vain todeta, että riippumatta kansallisista strategioista – romanien sisällyttäminen yhteiskuntaan ei toimi. Meidän täytyy ei pelkästään kääntää tätä lettua ympäri, vaan katsoa myös sitä, millä tavalla toimimme muuten. Meidän täytyy nimittäin muuttaa asenteitamme. Ihmiset ilmaisevat kielteisesti itseään poliitikot, ihmiset bussissa, romaneja kohtaan, eivätkä häpeä sitä yhtään. Olen myös saanut tavata useita osallistujia osallistujia kokouksessa. Olen nähnyt elokuvia. Ainakin tuhant leiriä on eri puolilla Eurooppaa ilman, että romaneilla on siellä käytössään vettä, sähköä tai lapsille kouluja tai minkään näköistä tuloja tai mahdollisuutta saada suojaa. Tilanne on aivan katastrofaalinen. Jos me emme nyt toimi, niin Eurooppa joutuu häpeämään tätä tilannetta valtavasti. Emme voi suinkaan hyväksyä sitä, että nykyaikaisessa demokraattisessa yhteiskunnassa meillä on yhä edelleen kymmeniä tuhansia ihmisiä, jotka elävät köyhyysrajan alapuolella. Se on sellainen valtava häpeä meille. Meidän täytyy toimia nyt, emme voi odottaa. Äärioikeistolaiset voimat hyödyttävät tätä ryhmää myös maksimaalisesti ja saavat itse asiassa äänestäjä itselleen siitä syystä, että me mm, poliittiset puolueet emme ole pureutuneet tähän kysymykseen niin, niin kuin pitäisi. Sosiaalidemokraattisessa ryhmässä olemme asettaneet itsellemme ohjelman. Me olemme esittäneet näkemyksemme, emmekä hyväksy tätä. Ja tässä yhteydessä haluan myös kiittää niitä puoluejohtajia, jotka olivat mukana keskusteluissa. Kaikki olivat paikalla paitsi alderyhmän edustaja, joka oli jotenkin estynyt. Mutta muut puolueet osoittivat selkeästi sen, että ne puolustavat sitä, että romanikysymys on poliittisella esityslistalla esillä riippumatta niistä suurista haasteista, haasteista joita meillä on edessämme. Nyt haluaisin, että komissio pureutuu tähän kysymykseen vakavasti. Emme voi hyväksyä sitä, että vuonna 2016 siirrytään vielä seuraavaan vuoteen ilman, että on tehty mitään. Nyt todellakin täytyy ryhtyä toimiin. Kiitoksia. Post. Kiitoksia, edustaja Post. Ja seuraavaksi Žilnatska, kaksi minuuttia, olkaa veľmi pekne, pán predsedajúci. Kiitoksia, puhemies. Slovakia on yksi Euroopan maista, joissa on suuri romanivähemmistö, noin 9 prosenttia väestöstä. Kulutustaso on alhainen, joten he ovat riippuvaisia sosiaaliturvajärjestelmästä ja heillä on paljon ongelmia, jotka liittyvät köyhyyteen, syrjintään ja stereotyyppeihin. Romanilapset usein käyvät erityiskouluissa ja romanien työllisyys on ainoastaan 10 prosenttia. Monilla romaneilla ei enää ole toivoa löytää töitä, eivätkä lapset ole kiinnostuneita koulusta, vaikkakin hallitus on myöntänyt varoja, mutta kuitenkaan korkeasti koulutettuja romaneja ei juurikaan ole. Kirkot, kansallisyhteiskunta ja kansalaisjärjestöt ovat merkittävässä roolissa. Ne voivat johtaa näitä yhteisöjä ja siksi meidän täytyy luoda sellaiset olosuhteet, että he ovat näkyvämpiä, joten on hienoa, että viime viikolla Euroopan parlamentissa käynnistettiin kampanja Sibulan hyväksi, josta tuli lääkäri Sveitsissä ja hän käynnisti myöskin romanikongressin. Ja tässä yhteydessä haluaisimme myöskin muistaa kansainvälistä romanipäivää. Uskot, Uskomme, että koulutuksen avulla voimme ylittää kuunnit Romanian ja muiden välillä. Kukaan ei, sillä ei ole merkitystä, syntyykö rikkaaseen tai köyhään perheeseen. Nämä ihmiset on saatava pois tästä kehästä ja mitä nopeammin autamme heitä, niin sitä parempi se on yhteiskunnalle kaiken kaikkiaan. Mutta viivytys aiheuttaisi vakavia seuraamuksia kaikille ja se aiheuttaisi myöskin radikalismin vahvistumista. Sitten Linar, kaksi minuuttia. Kiitoksia paljon puhemies, hyvä komissaari, arvoisat äh, kollegat. Olde äh, on erittäin iloinen tästä äh, Äh, romanian nimikkopäivästä. Äh, romanien kulttuurin esille nostaminen äh, tietenkin korostaa sitä, miten romanit joutuvat kärsimään omasta vähemmistöasemastaan kaikilla elämän, elämän saralla. Syrjimättömyyshän on Euroopan unionin yksi perusarvoista, sitä pitää korostaa tässä. Romanit joutuvat kärsimään erilaisista stereotypioista ja niiden, niiden leimavasta vaikutuksesta. Myöskin sosioekonominen tilanne on heillä aika haastava. Euroopan unionin ja jäsenmaat ovat tähän tavoitteeseen sitoutuneet, mutta käytäntö on osoittautunut, että paljon on vielä tehtävänä syrjintä talouden, terveydenhoidon, koulutuksen saralla on asioita, emme enää voi unionissa sietää. Me emme voida olla, voi olla tyytyväisiä kansa, kansalliseen romani-integraatiostrategioihin, jos ne eivät vain pelkäksi kuolleeksi kirjaimeksi tässä yhteydessä tulisi ryhtyä e- ennaltaehkäisevästi esimerkiksi seuraamaan, millä tavalla tällaisia strategioita toteutetaan sekä kustannustehokkuuden että konkreettisen toteutumisen näkökulmasta. Meillä on yhteisvastuu toimia tässä, tässä asiassa ja huolehtia siitä, että perusoikeuksia kunnioitetaan kaikkialla. Ernst, tre minuuttia. Kiitoksia sitten Ernst. Neljä minuuttia. Kansainvälinen romanipäivä ei nyt oikein sovi hyvin tällaisille puolityhjille saleille, niin kuin tänäänkin on. Meidän pitäisi todellakin ymmärtää, että vuosisatojen ajan romaneja on asunut Euroopassa yli 600 vuotta. Ja 600 vuotta on kyllä ihan riittävä aika, jotta voitaisiin katsoa ihan tavallisena kollegana näitä ihmisiä. Ja vasemmiston nimissä sanoisin, että meidän pitää nähdä nämä ihmiset myöskin ystävinä. Ja se ei ole mitenkään vaikeaa, koska romanit ovat varsinaisia maailman kansalaisia. He eivät koskaan ole olleet mukana sodissa, vaan he ovat asettuneet monin yhteiskuntien ympäri maailmaa ja rikastuttaneet niitä ja tekevät näin edelleen. Ronald Lee, kirjailija, totesi, ja sitten itävaltainen kitaristi Stoika ja Romani Rose – lauletar Marian Rosenberg, yrkeilijä Troiman. Toisen maailmansodan aikanahan miljoonat romanit saivat surmansa. Ja olen kuullut moneen kertaan, että romanit haluavat ihan jotain yksinkertaista. Emme halua omaa valtiota, emmekä mitään erityistä uskontoa, vaan siellä, missä haluamme, niin haluamme, että pystymme elämään siellä. Me haluamme elää niin kuin kaikki muut. Me haluamme tehdä työtä, perustaa perheitä, ikääntyä ja kuolla niin kuin kaikki muutkin. Emme halua mitään erityisoikeuksia tai erityiskohtelua. Haluamme vain ihmisoikeutta. Hyvin usein sanotaan, että he ovat vain samanlaista kohtelua kuin muutkin. Tällä hetkellä Romanien pitää aina selittää, että he ovat ihan kunnon ihmisiä, hekin haluavat elää rauhassa. He eivät ole pelkästään muusikoita, eivätkä ainakaan mitään lapsenryöstäjiä. Mutta heillä on kyllä ongelma, jos 17 vuoden jälkeen heidät sitten tungetaan maahan, jossa heillä ei ole mitään perinteitä eikä juuria. Ja kaikki tämä on osoitusta siitä, millaisia olettamuksia tällä hetkellä tehdään. Nyt kun rasismi ja kansallismielisyys on taas nousussa. Ja meidän pitäisi kuitenkin pyrkiä kohti maailmaa, jossa ei ole ennakkoluuloja. Se olisi parempi kaikille. Ja tätä monet romanijärjestötkin haluavat. Eli tänään haluaisin nyt kiittää teitä siitä, että tästä kotoutumisesta on puhuttu. Haluaisin kiittää kaikkia, jotka ovat käyneet tätä väsymätöntä kamppailua päivittäin. Jos ajatellaan vaikka romaneja Berliinissä, Göttingenissä ja sitten romaniparlamentti Budapestissa, Espanjan hitanot ja monet romanialoitteet, joita on käynnistetty Romaniassa, Bulgariassa. Ja hyvin paljon puhutaan siitä, että uudet romani pitää kotouttaa yhteiskuntaan. Ja näissä oletuissa ei puhuta näistä asioista, vaan siellä ryhdytään toimiin. Ihmisoikeudet ovat jakamattomia ja mitään ennakkoehtoja ei ole sille, että saa sen arvon ainoastaan se, että on ihminen. Kiitos. Ja sitten Reintke, olkaa hyvä. Thank you. Dear Commissioner... Kiitoksia. Hyviä komissaari, hyvät kollegat ja varsinkin hyvät romanit kautta Euroopan. Kansainvälinen romanipäivänä on päivä muistamiseen. Se on päivä, jolla voidaan muistaa niitä kauheuksia ja sitä vainoa, joka on kohdannut romaneja satoja vuosia tällä mantereella. Se on myös päivä, jolloin voidaan muistaa niitä epäoikeudenmukaisuuksia, joita romanit joutuvat kohtaamaan päivittäin Euroopassa. Aiemmin ja tänäkin päivänä nähdään aivan selvästi, että meillä on vastuumme kannettavanamme. Meidän vastuullamme on se, että luomme täysin inklusiivisen Euroopan unionin ja taistelemme mustaisvihaa vastaan. Me voimme saada äh, näkyviä eroja aikaiseksi tänä päivänä. Me voimme luoda syrjinnän vastaista politiikkaa, luoda yhteiskunnan, joka tarjoaa tasaveroiset mahdollisuudet koulutukseen, työpaikoihin ja asuntoihin. Hyvin usein näyttää, että EUn rakennerahastot ovat yksi niistä välineistä käsissä, joiden avulla näin voidaan tehdä. Meidän täytyy myös mennä pidemmälle sillä syrjinnän torjunta ei pääty siihen, että vain muokataan politiikkaa. Siinä pitää mennä paljon syvemmällekin yleisessä yhteiskunnassamme. Yksi esimerkki. 11 miljoonaa romania elää Euroopan unionissa. Tämä yhteisö on erittäin heterogeeninen. Samalla kuitenkin kun katson sanomalehtiä, siellä on pelkästään stereotyyppisiä näkemyksiä romaneista. Se ei millään tavalla kerro tästä monimuotoisuudesta, joka yhteisössä on. Eikä se auta vihan torjunnassa Euroopassa lopuksi. Omassa taistelussani yhdessä romaniaktivisten kanssa olen saanut kuulla kiitokset siitä, mitä olen tehnyt. Ja siellä on kiitetty myös Euroopan komissiota siitä, että se taistelee näiden oikeuksien puolesta. Haluan sanoa, etten halua enää kiitoksia, sillä mehän olemme ne, joiden pitäisi olla kiitollisia. Meidän pitäisi olla kiitollisia siitä rikkaudesta, jota romanikulttuuri tarjoaa Euroopassa. Romaniaktivistien voiman poliittisissa keskusteluissa on myöskin kiitollisuuden aihe. Ja olen kiitollinen niille romaneille, jotka ovat avanneet kotinsa ovet minulle, ovat tarjonneet minulle ruokaa, ovat kertoneet minulle omista kokemuksistaan ja antaneet minun olla osa tätä keskustelua. Haluan siis kiittää kaikkia romaniystäviäni siitä, että olen saanut taistella kanssanne mustaisvihaa vastaan ja eurooppalaisen tasaveroisen yhteiskunnan puolesta. Se on minulle suuri kunnia. Kiitoksia. Domnul Carver. Kiitoksia. Ja sitten edustaja Carver, puolitoista minuuttia. Kiitoksia. Eh, minä muistan aina keskustelun isäni kanssa. Isä kertoo tällä, koskaan unohda kuka olet ja mistä tulet ja jos et tätä muista, et voi olla, että, olla, olla oma itsesi. Hän oli äh, mustalainen, hän oli karavaanissa, tällaisessa, tällaisessa vankkurissa syntynyt hän koskaan hävennyt sitä, ettei osannut lukea tai kirjoittaa. Hänellä oli tällaiset kadun kulkijan viisautta hän kuitenkin edellytti, että, että, että pärjäisimme sitten, miten pärjäämme tuolla yhteiskunnan marginaalissa elä, elä, en. Kaikki tra, travelerit ja muut eh, romaniryhmät ovat sitten eh, Äh, saaneet sitten esimerkiksi kirjeen, millä tavalla he voisivat lähteä muuttamaan äh, äh, esimerkiksi lainsäädäntöä, vaikka Travellerin oikeudellinen asema ovat esimerkiksi minun yhteiskunnassani niin hyvinkin huonossa asemassa samoin myöskin UK holokaustikomissio komissio, vaikka huolimatta siitä, että natsien kansanmurha vaati yli puolen miljoonan mustalaisen hengen, ei silti suostu heidän asemaansa parantamaan ja kunnioittamaan. Tietenkin eh, meillä on nyt vielä paljon akuutimpiakin aiheita, jotka näiden matkustavien romanien, travellereiden asiaa, eh, elämää haittaavat. Mutta en kuulenkaan usko sitä, että tässä mitään nopeita muutoksia on luvassa. Kiitoksia sitten komission jäsen, olkaa hyvä. Ladies and gentlemen. Kiitoksia. Kiitoksia tästä keskustelusta. Voin allekirjoittaa kaiken, mitä sanoitte. Ja ajattelen näitä asioita, jotka toitte esille. Suoraja Post sanoi, että meidän täytyy tehdä paljon ja heti. Tilanne on pahentunut, koska me nyt teemme jo paljon ja olemme jo tehneet paljon, me olemme investoineet paljon, mutta se ei kuitenkaan ole toiminut, koska tilanne ei parane. Päinvastoin tilanne pahenee. Ja nyt kun Euroopassa ilmapiiri pahenee, niin romanit ovat ensimmäisiä, jotka kärsivät tästä tilanteesta. Heitä kohtaan hyökätään, heille nauretaan ja tämä yhteiskunnan ilmapiiri vaikuttaa heihin. Ja nyt täytyy miettiä, missä näitä rajoja on, miksi ei saada aikaan parempia tuloksia romaniväestön osalta ja heidän kotouttamisensa osalta. Ja tässä on kolme pääongelmaa. Ensinnäkin meidän täytyy käsitellä näitä kaikkia asioita samanaikaisesti. Meidän täytyy toimia kohdennetusti. Työkysymykset, terveydenhuolto, sosiaalikysymykset, koulutus. Meidän täytyy antaa mahdollisuuksia ja apua lapsille ja lapsiperheille. Ja jäsenvaltioissa on nähty, että nämä sektorit kuuluvat eri ministeriöiden alaisuuteen. Ja siellä sanotaan, että ymmärrämme, että meidän pitää toimia yhdessä. Ja nyt tämä jo näkyy kansallisissa strategioissa. Ja toivottavasti näistä ongelmista päästään yli nopeasti. Ja toinen ongelma on se, että minusta tuntuu, että tätä romanipolitiikkaa tehdään romanien hyväksi, mutta ilman romanien mukanaoloa. Heidät pitäisi saada tähän työhön mukaan, koska tätä ei pystytä tekemään ilman heitä. Ja meidän pitäisi tukea enemmän kansalaisjärjestöjä, kuten jotkut teistäkin totesivat. Paikallisyhteisöt ja kansalaisjärjestöt ovat päivittäin yhteydessä romaniväestöön. Ja sitten täytyy kritisoida sitä, että kansalaisjärjestöt saavat rahoitusta vain vuodeksi kerralleen. Tämähän rahoitusongelma on pysyvä. Nämä järjestöt jatkuvasti etsivät rahoitusta pystyäkseen toimimaan. Eli meidän pitää katsoa myöskin kansalaisjärjestöjen rahoituskysymystä. Ainakin kolmen vuoden rahoitus olisi hyvä, jotta nämä hankkeet voitaisiin toteuttaa kestävällä tavalla. Ja vielä yksi ongelma, jonka olen havainnut, on se, että EU-rahoitusta pitäisi käyttää tehokkaammin. Nythän puhutaan lyhyen aikavälin hankkeista, mutta on myöskin pidemmän aikavälin hanke, joka on tarpeen, jotta tilannetta voidaan muuttaa. meillä ei ole mikään pikku tehtävä. Mehän haluamme muuttaa näitä stereotyyppejä ja ennakkoluuloja yhteiskunnassa, eikä se onnistu nopeasti, mikäli välineet on valittu väärin. Eli meidän kaikkien pitää tehdä yhteistyötä tässä asiassa ja meidän pitää olla riittävän rohkeita myöntämään, että olemme nyt tehneet jotain, mikä ei toiminut ja nyt täytyy sitten koittaa jotain muuta. Ehm, cu aceasta dezbatere este închisă. Kiitoksia.